Hyvät ähm, arvo, arvon äh, naiset ja herrat, hyvät kollegat. Minulle on erityinen kunnia toivottaa tervetulleeksi Nadia Murad, Lamia Haji Bashar, jotka ovat äh, tämänvuotisen Saharov-palkinnon saajia. Toivotan heidät lämpimästi tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Kaksi nuorta äh, erityistä naista, jotka taistelevat äh, yhteisönsä puolesta ja sen vuoksi saavat tänä päivänä Saharovin palkinnon. Tervetuloa. Arvon kollegat, pyytäisin teitä käymään paikoillenne ja katsomaan ihan lyhykäistä videon pätkää. Audio di massa, si va a dove? E il duo che mi ha